on kilpailua ja osaamista pystyy voittamaan ainoastaan, jos on ykkösasemassa. Ja se pitäisi olla mielessä. Kiitos. Kiitoksia ja näin pääsimmekin tämän keskustelun päätökseen. Tästä äänestetään keskiviikkona eli ylihuomenna kello 12.30. Ja nyt me voimme siirtyä seuraavaan kohtaan Ja kyseessä on Moreiran mietintö. Se koskee yksipuolisten tullietuuksien myöntämistä hätäapuna Pakistanille. Tästä esittelijä ensimmäiseksi neljä minuuttia. Obrigado, herra presidente. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Tämä mietintö ei ole sellainen, jonka kirjoitin, olen vähän sattumavarainen esittelijä. Tulin mukaan kuvaan viime hetkellä, kun alkuperäinen esittelijä hylkäsi mietinnön ja puheenjohtajana valiokunnassa sitten sääntöjen mukaisesti otin sen itselleni. Eli olen sattumanvarainen esittelijä sen lisäksi. Olen esittelijä, joka on vähän, jota olosuhteet rajoittavat. koska täytyy ottaa mukaan tämä mietintö siitä huolimatta, että olosuhteet olivat epämukavat. Tässä on kyse yksipuolisten tulituksen myöntämisestä Pakistanille hätäapuna. Se perustuu neuvoston päätökseen, jossa pyydettiin komissiota tekemään ehdotus asiasta. Koska nämä ovat epätavanomaiset etuudet ja eivät VTOn sääntöjen kanssa eh, sopusoidussa, joten sieltä VTOsta täytyy pyytää poikkeusta. Kaikesta tästä huolimatta, ja komissio on tehnyt ehdotuksensa siis parlamentille ja valiokunnalle, jossa olen puheenjohtajana, siis INTA-valiokunta, kansainvälisen kaupan valiokunta, siellä päätettiin pitää keskustelu mietinnöstä ja äänestää siitä. Ja äänestyksen tulos on se, jonka esittelemme iltapäivänä. Tänä, tai iltapäivällä esittelimme sen. Aihe on aika ristiriitainen ollut valiokunnassani. Niin- Eli kyse on siitä, että käytetäänkö tullietuuksia hätäavun muotona – tietylle maalle. Sehän oli se syy, miksi komissio teki alkuperäisen ehdotuksensa. Ja sitten on kysymys se, että miten kauan näitä tuljetuksia pitäisi olla voimassa. Ja mitkä pitäisi olla sitten, mitä ehtoja pitäisi tähän apuun liittää Pakistanille? Valiokunta on hyväksynyt komission ehdotuksen taata tullietuudet Pakistanille. Siellä oli enemmistö sen puolesta, mutta siellä tehtiin myös useita tarkistuksia tässä valiokunnassa, joilla pyritään rajoittamaan näiden tulietuuksien vaikutusta. Ja nämä muutokset, niihin kuuluu muun muassa suojalauseke, Jos Pakistanin tuonti Eurooppaan kasvaa liian nopeasti, niin sitten tariffimyönnytyksessä on rajoituksia ja sitten toinen tarkistus, jossa vaaditaan Pakistania siihen, että se ei leikkaa rajoituksiaan raaka-aineiden vienille. Joten rouva puhemies, kaikkea tietysti koskee on poikkeus. Kukaan ei tiedä, milloin sitä pyydetään ja saadaanko se. Eli voi olla, että kaikki pyrkimyksemme lopussa osoittautuvat turhiksi, mutta joka tapauksessa tässä on hyvä mahdollisuus ottaa esille nämä rajoitukset epätavanomaisten tullietuuksien käyttöä hätäapuna tai poliittisena apuna maalle, kuten Pakistan on. Tietysti on myös vaara, että tästä tulee vaarallinen ennakkotapaus. Ja se koskisi sitä, että siinä hyödynnettäisiin tullietuuksia poliittisten päivämäärien hyväksi. Ehkäpä niitä pitäisi käyttää objektiivisemmalla tavalla. Kiitoksia kovasti herra Moreiralle. Nyt seuraavaksi komission jäsen Gross. Hän on täällä komission vastaavan komission jäsenen tilalla, de Guchtin tilalla. Olkaa hyvä. Thank you, Madame President. Kiitoksia, puhemies. Tänään keskustelemme viimeisimmästä ehdotuksesta hätäavun yhteydessä myönnettävästä erityisjärjestöstä. Pakistan tämän ehdotus tuli komissiolta erityisesti neuvostolle heti sen jälkeen, kun tulvat viime vuonna iskivät Pakistanin ja tämä aiheutti varsin suurta tuhoa maassa. Ja myös sen ihmisille haluaisin kiittää esittelijää ja Inta-valiokuntaa työstä ja tuosta tälle ehdotukselle komission ehdotus pyrkii siihen, että otetaan käyttöön yksipuoliset väliaikaiset tullien keskeyttämistä 75 tuotteessa, jotka tulevat Pakistanista. Nämä järjestelyt auttavat noin neljäsosan Pakistanin vien tuonnista EU-hun. Ja se olisi, nämä ovat voimassa kahden vuoden ajan ja maasta pidennetään vielä yhdellä vuodella. EU on tietoinen siitä, että tällaiset kauppamyönnytykset aivan erityisesti eh, tekstiilialalla saattaisivat vaikuttaa myös EUn omaan tuotantoon. Ja tämän takia olemmekin varmistaneet, että tasapaino säilyy, kun ajatellaan Pakistanin tarpeita ja toisaalta oman teollisuutemme ja muiden toimittajamaiden etuja. Eri tuotteet, jotka tähän on valittu, niitä on varsin rajoinen määrä. Asetimme katon erittäin herkkien äh, tuotteiden kohdalle vapauttaminen on vain kestoltaan rajallista. Tällä olemme myös vaatineet, että VTO myöntäisi meille poikkeusluvan maatalous-VTO-sääntöihin, jotta voimme to- täytäntöön panna näitä toimenpiteitä. Ja kuten te tiedätte, vieläkin olemme neuvottelemassa – asiasta muiden VTO-jäsenten kanssa ja toivottavasti saamme aikaan ratkaisun varsin pian. Ihmiset ovat menettäneet elinkeinonsa näitä, nä, kaikki ehkä näitä kuvia tuhosta enää muista, mutta meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa valtaisia kustannuksia, joita on näistä tuhoista tulvista syntynyt ajatellen ihmisten tarpeita ja myös taloudellista joita tämä synnytti. Kauppatoimet, puhemies tietenkään yksin riitä, vaan ne jatkavat huomattavaa humanitaarista apua, jota on annettu 180 miljoonaa euroa. Sen verran EU myönsi Pakistanille. Kuitenkin kunnianhimoiset kauppatoimet ovat aivan olennaisia, jos halutaan, halutaan säilyttää taloudellista elpymistä Pakistanin taloudessa, ja tämän pitäisi olla osa keskiaikavälin vastaustamme tällaisessa tapauksessa. Siksi minä toivon, että Euroopan parlamentti tukee ehdotusta. Nyt käsittelisin jotakin tarkistuksia, joita on tehty. En mene yksityiskohtaisesti kaikkia läpi, mutta otan esille kaikkein tärkeimpiä. Tiedän, että on pyydetty, että autonomiset tullietuudet olisivat ehdollisia, riippuisivat tietystä perusperiaatteista. Pakistanin puolella ymmärrän huolen jota tässä on tunnettu. Ja te olette tietoisia siitä, että ihmisoikeuskysymykset ovat olennainen osa pitkän aikavälin suhteita me Pakistanin kanssa. Kuitenkin, kun ajatellaan väliaikaista luonnetta tässä poikkeusluvassa hätätilanteessa, niin komissio uskoo, että nämä edullisuudet eivät tähän nyt sovellu. Ihmisoikeusvuoropuhelumme ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksemme Pakistanin kanssa on oikea foorumi käsitellä näitä kysymyksiä. Pakistanin kanssa ja näin löytää myös kestäviä ratkaisuja. Ja mitä tulee säädöksiin, jotka velvoittaisivat Pakistania pidättäytymään siitä, että ottaisi käyttöön tai lisäisi tariffeja, jotka vaikuttaisivat vientiin tai tiettyjen tuotteiden kohdalla, niin uskon, että tällaiset ehdot vakavissaan heikentäisivät mahdollisuutta myöntää näitä tuletuksia eikä toimisi asennuksen mukaiseksi. Lisäksi emme voi hyväksytä Pakistan ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka eivät sovi yhteisen kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Toisaalta me voisimme hyväksyä, että otetaan käyttöön mekanismi, joka mahdollistaa sen, että verotetaan tai on osa tullivapaita tuotteita, kun ajatellaan, että on vapautettu tiettyjä tuota ryhmiä. Minä olen myös sanonut siitä, että etuisuuksia pitäisi poistaa mistä tuotteesta, joka uhkaa tai aiheuttaa vakavia vaikeuksia unionin omille tuottajille, jos kyse on samankaltaisista kilpailevat tuotteet, niin kuin on määritelty komission laatimassa tutkimuksessa edelleen. Voisimme hyväksyä mekanismin, jolla asetetaan tullivalvontaa tuon tuonnissa, jos se liittyy myös vuosittaisen raportoihin, raportointiin kuitenkin. Tämä olisi kuitenkin uusi tai hallinnollinen taakka. Ja lopuksi panen merkille, että on pyydetty, että rajoitettaisiin tuljetuksia yhteen vuoteen siitä, kun tämä tulee voimaan. Mielestäni tämä olisi varsin ongelmainen vaihtoehto. Komissio alun perin on ehdottanut, että sovellettaisiin se toimia kolmen vuoden ajaksi. Neuvosto omassa kompromissiehdotuksessaan, jo, joka heijasteli VTOn poikkeuslupapyyntöä, että pyydettiin kahta vuotta, jotta voitaisiin lisätä yhdellä vuodella. Mutta yksi yhden vuosin aikana ja heikentäisi toimen merkitystä ja näistä tuljetuksista tulisi olla merkityksettömiä. Haluaisin myös huomauttaa, että kompromissi, joka saatiin aikaan 10. marraskuuta neuvostossa perustui siihen, että ei haluttu tullikin tiettyille tuotteille. Tämä kompromissi on pohja VTOn poikkeuslupapyynnölle. Kuitenkaan tämä ei heijastu parlamentin tarkistuksia. VTO-jäsenten kuulemisen yhteydessä ehkä kannattaisi ottaa muutamia muita tuotetta kiintiön alueella. jossa myönnettäisiin niin Pakistan, Suomi, EU voisi myöntää näitä tuletuksia Pakistanille. Tässä kuitenkin pitää heijastella VTOn poikkeuslupaa sitten, kun päätös sitä on siellä tehty. Sitten vielä vakuuttaisin teille, että komissio tulee laatimaan vuostaisen vaikutusarvioinnin autonomisista tuljetuksista, jotka on myönnetty Pakistanille ja esittelee sen sitten parlamentille ja neuvostolle. Ja sitten Tämäkin on yksi syy olla lyhentämättä mekanismin pituutta. Puhemies, parlamentin jäsenet, kiitän parlamenttia sen yhteistyössä tässä alkoontaisessa kysymyksessä. Komissio on valmis tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta tämä ehdotus saadaan hyväksytyksi. Ja voidaan osoittaa, että EU haluaa päättävästi toimia vastuullisesti hädässä olevien maiden puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Preda, kaksi minuuttia. Uh, e, kiitoksia. Minusta on hyvin tärkeää, että keskustelemme nyt tässä vaiheessa tästä e, kyseisestä mietinnöstä. Me odotamme päätöksiä e, myös ajatellen VTO-yhteyttä. Nyt on äh, tärkeää äh, puuttua äh, muihinkin kumppaneihin ja antaa selkeä viesti. Unionin pitää suhtautua päättäväisesti. Meidän pitää antaa lisää humanitaarista tukea sen lisäksi, mitä on myönnetty aikaisemmin. Ja tällä tavoin me voimme edesauttaa sitä, että Pakistanin talous saa uuden nousun. Sitten VTO-puitteet. Tähän tarvitaan aikaa ja nyt pitää ottaa huomioon myös vaatimukset toisella osapuolella. Mutta on aivan selvää, että me tarvitsemme vakaata, vaurasta Pakistania ja joka ei mene ääriilmiöihin mukaan. Tämä on tärkeää, kun torjutaan terrorismia. Haluan kiittää kaikkia Intavaliokunnan jäseniä, jotka, joka on ottanut meidän valiokuntamme kannanotot huomioon. Mutta vielä pari tärkeää seikkaa meidän valiokunnallemme, AFET-valiokunnalle. Ensinnäkin meidän täytyy säilyttää yhteys näiden kaupallisten toimien ja ihmisoikeuskysymysten välillä. Minun mielestäni todellakin meillä on tässä suhteessa eri näkemys. Ihmisoikeudet ovat tärkeä näkökohta kaikissa sopimuksissa, joita tehdään Pakistanin kanssa. Niinpä eh, tässäkin sopimuksessa pitää eh, noudattaa ihmisoikeuksia. Lisäksi eh, täytyy huomioida, että komissio ei ole täysin arvioinut eh, vaikutuksia. Niinpä pitäisi katsoa, minkälaiset ovat vaikutukset eh, kansaan ja budjettiin. Kiitoksia. Seuraavaksi poliittisien ryhmien nimissä Kaspari ensiksi. Puhemies, hyvät kollegat. Pakistanin tilanne ei ole, tai siis on vieläkin hyvin huono vaikka tulvasta on jo pidempi aika, ja siellä tarvitaan meidän apuamme. Sen vuoksi on oikein, että EU on toiminut ja hyvin nopeasti. Miljoonien arvoinen hätäapupaketti on saatu jaloilleen. Henkilökohtaisesti alusta asti en ollut kovin iloinen siitä, että komission neuvoston painostuksesta ehdotti juuri ulkomaanpolitiikan välinettä ja lyhytaikaista apua Pakistanin suhteen. Puhuin tästä monen kertaa valiokunnassa ja pyysin valiokunnassa monta kertaa, että myös ne, jotka vastaavat EU-ssa ulkopolitiikasta, korkea edustaja, tulisi valiokuntaan, parlamenttiin ja selittämään, että miksi todellakin ulkomaankaupan täytyy ottaa tämä taakka harteilleen. Että olisi yhteinen strategia komissiolta, joka esiteltäisiin, asetettaisiin asiayhteyteen ja sitten voitaisiin vakuuttaa, että se todellakin on järkevää tämä tie. Ulkomaankauppa tässä, että se antaisi nyt tämän lyhytaikaisen panoksensa. Olen kiitollinen, että valiokunnassa onnistui, onnistuttiin saamaan aikaan tälle enemmistö ja äh, että saatiin sinne muutoksia, kuten tämä äh, määrätty määräaika sille, että voidaan tätä väärään suuntaan menemistä estää. Nyt mikä tilanne sitten Pakistanissa on? Osama Bin Laden nyt saatu pois kuvasta, mutta äh, tiesikö sitten hallitus siellä, kuka siellä heidän maassaan äh, piilotteli? Siitä emme ole tyytyväisiä. Ja miten sitten muut maat käyttäytyvät VTOn puitteissa ja antavatko myöntymisensä vai ei? Ja sen vuoksi olisi hyvä, jos huomenna sitten, kun äänestetään tarkistuksista, niin ei äänestettäisiin loppuäänestystä, vaan lähetettäisiin tämä takaisin ja sitten katsotaan, mikä on VT-neuvottelujen tulos ja onko sitten järkeä, että koko paketilla annettaisiin lopussa suostumuksemme. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä edustaja Susta. signor commissario. Sinceramente non comp- Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me emme suoraan sanottuna ymmärrä, miksi suurin osa intavaliokunnassa halusi hintaa mihin hyvänsä – ottaa tämän esille parlamentissa ja sitten pyydettiinkin tämä palautettaisiin valiokuntaan. Molemmat päätökset ovat vääriä, mutta ajoitus syystä keskityn nyt asian sisältöön. Kuitenkin ensin haluan sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtajamme Vita Moraira sanoi. Tässä monimutkaisessa maailmassa joka kärsii jatkuvasti valtavista katastrofista, olisi val- hirvittävä ennakkotapaus, jos humanitaarinen apu muutettaisiin kauppapolitiikaksi. Tämä on vaarallinen tie kulkea ja voi johtaa epätasapainotekijöihin ja syvällisiin epäoikeudenmukaisuuksiin, jotka kohdistuvat köyhimpiin maihin, jotka tarvitsevat kestävää tasapainosta säännöstöä kauppapolitiikassaan. Ja sehän ei koskaan voi kuitenkaan korvata kokonaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa edut Pakistanille eivät auta kuitenkaan tulvasta kärsineitä ihmisiä vuosi sitten. Oikeastaan tämä koskee pelkästään eurooppalaista tekstiiliteollisuutta. Se tulee maksamaan tästä huomattavasta avusta hinnan. Tämä on epäoikeudenmukaista, me voi tällaista hyväksyä kaupapolitiikassa, mutta nyt tiedämme, että meidän pitää ottaa muitakin tekijöitä huomioon, kun argumentoimme. Tiedämme kaikki, että solidaarisuuden, solidaarisuuden lisäksi ihmisiä kohtaan tulvan jälkeen tämä, niin toinen ratkaiseva syy avulle oli päätös tukea Pakistanissa, kun se taistelee myös terrorismia vastaan. On tällaisia varjoalueita, joita on tullut esille viime aikoina. Viittaan Osan Bin Ladenin ja alkaiden toiminta. Tämä osoittaa, kuinka epäluotetta tämä maa on. Meidän pitää ottaa tämä kaikki myös huomioon, saamaan tärkeät kysymykset, kuten ihmisoikeusasiat, jotka on tullut esille viime aikoina. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rinaldi, kaksi ja puoli minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, nyt tässä keskustelussa on jotain väärää, kun puhumme tällaisesta 2010 luonnonkatastrofista. Siellä jäi valtavasti ihmisiä kodittomiksi, 20 prosenttia maasta tuhoutui. Kuuntelin tässä juuri suustan puhetta. Edelleen me yritämme selvittää, minkälaisia välineitä voidaan käyttää, jotta voitaisiin auttaa Pakistania me emme vielä ole saaneet kaikkea selville ja meidän täytyy myös katsoa, että eh, kauppapolitiikassa suhtaudutaan eh, aikuisemmin myös eh, ihmisoikeusnäkökulmasta, humanitaarisesta näkökulmasta. Olemme kiitollisia toimista, mutta tarvitaan kuitenkin tasapainoista keskustelua. Muussa tapauksessa Euroopan teollisuutta rangaistaan valiokunta on tehnyt hyvää työtä. Aldessa me tuemme tarkistusta 37, jonka avulla saadaan suojalauseke, mutta tämä hetki ei ole tietenkään Pakistanille hyvä. Me haluaisimme, että Intia muuttaisi suhtautumisensa, että se suhtautuisi toisin tavoin VTOssa – ja se eh, suhtautuisi myönteisemmin. Tietenkin eh, suhteet ovat vaikeat eh, ja bombein iskun seuranta on ollut puutteellista Pakistanissa, mutta siitä huolimatta nyt olisi hyvä lähteä uudelle hyvän naapuruuden tielle. Ja tämä asia olisi voinut tulla esille kahdenvälisissä neuvotteluissa Pakistanin ja Intian välillä. Tietenkin pakistanilaiset ovat ylpeitä ja Pakistanin parlamentin kollegat ovat pyrkineet edistykseen, mutta vielä hedelmiä ei ole näkynyt. Äskettäin Genevassa pidettiin äh, parlamenttien välinen äh, kokous ja äh, katsottiin, että kauppatoimi voidaan myös helpottaa tilannetta maassa, jossa on kärsitty nämä tullietuudet, saattavat johtaa uusiin vaiheisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi konservatiivinen nimissä Karim, olkaa hyvä. Colleagues. This was the Puhemies, tämä oli pahin luonnonkatastrofi, joka kohtasi Pakistania on kohdannut koskaan. Me, sanon ylpeästi, reagoimme nopeasti. Komissiosin Kyrkieva oli kuvassa mukana ja minä, kun tapasin pääministeri Yusuf Ragasilanin, pystyin keskustelemaan hänen kanssaan EUn vastauksesta. Yksi asia oli täysin selvä. Täytyi ajatella epätavanomaisesti täytyy saada aikaan uusi ratkaisu avun antamiseen. Ei pelkästään apua, vaan kauppa oli myös vastauksena lyhyen aikavälin apu muotona. Olen tyytyväinen, että valiokunta on hyväksynyt monien keskustelujen ja harkinnan jälkeen ja tiedän, miten valiokunnan kaikki kollegat tekevät raskasta työtä, kun yrittävät saada jotain aikaan, joka voitaisiin hyväksyä. Mutta pelkäänpä, että osa tarkistukset, joihin komissio ja sen jo viittasi, vievät pois sitä alkuperäistä henkeä alkuperäiseltä tarkoitukseltamme ja siltä alkuperäiseltä tavalta, jolla reagoimme. VTO-tasolla on tullut esiin vasta lauseita EUn ehdotukselle. Toisaalta Intia sanoo, että tämä ei pitäisi olla osa EUn ja Indian vapaakauppasopimusta. Ei pitäisi olla yhteyttä, se on ihan oikea lähestymistapa, mutta samaan aikaan pyydetään höllentämistä kaupassa suoraan Pakistanista. Tässä on ristiriita sen lähestymistavassa. Pyydän, että harkitsevat asiaa uudelleen. Uskon, että pitäisi uudistaa komission kanta täällä, vahvistaa se meillä on, tai siitä, että tehdään vuosittainen vaikutusten arviointi. Kollegat, kuulen sen, mitä sanotte aiheesta, mutta täällä olen eh, eh, sellainen, joka oli Mombain tapahtumissa ja pelastui sieltä. Nyt ei ole aika kääntää selkäänsä. EUn uskottavuus on pelissä. Antakaa tukeni komission ehdotukselle. Thank you, colleagues. Kiitoksia eh, kollegat. Te kaikki ylitätte aikanne merkittävästi, joten pitäytykää puheajoissa. Edustaja Taylor eh, vihreiden nimissä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä niin kuin monet muutkin täällä parlamentissa jaan huolen ja myötätunnen, jota tunnemme tulvien, hirveän tulvien uhreja kohtaan silloin, ja nyt olen samaa mieltä, mutta kun tarkastelen sitä, miten poliittinen tahto on puuttunut, ja yritysetu yllä, ja VT on tässä vain pit, pit, pit, vitkostellut, niin, niin tässä on tällaisia suosituksia, jotka vesittävät tätä alkuperäistä ehdotusta. Nyt on jo otettu esille, että aika on varsin niukasti annettu. Hallitus on vähentää tämä eh, tullietuudet eh, kolmesta yhteen vuoteen. Jo, näin voitaisiin jopa lisätä etuuksia tämän ajan kuluttua. Ja sitten kun tarkastellaan vuosittaisia raportteja yhden vuoden ohjelman yhteydessä, niin pitäisi olla neljäsvuosittaisia kertomuksia, ne tulee toteuttamiseen niitä on, niin tämä kaikki synnyttää valtavasti byrokratiaa, tässä luodaan ja kaikki päättyisi kuitenkin vain yhdessä vuodessa. tunne suurta myötätuntoa niitä ehdotuksia kohtaan, joiden mukaan pitäisi siis lähettää asia takaisin valiokuntaan. Tämä on 43 tarkistus muuten. Joten ehkä näin voisimme laittaa sellaisen ehdotuksen, joka todellakin saatakin tuloksia aikaan. Mehän haluamme tässä auttaa Pakistania. Ja lopuksi Mielestäni tämä osoittaa, kuinka kipeä tarve on tarkastella sitä, miten VTO oikein toimii. Ja meidän pitäisi muuttaa se kunnolliseksi demokraattiseksi elimeksi, jonka menettelytavat ovat avoimia ja jonka jäsenet ovat vastuullisia teostaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi. Eh, GUE-ryhmän nimissä edustaja Scholz. Danke, Kiitoksia puhemies, ja komission jäsen, hyvät kollegat. On meidän melkein vuosi siitä, kun Pakistanin väestö koki tuhoavat tulvat. Ja kaikilla meillä tietysti myötätuntoa tätä maata kohtaan ja siinä meillä on läheinen yhteys. Skandaali on oikeastaan se, että VTO-neuvottelut eivät etene ja se tekee selväksi, että tämä avun muoto ei ole oikea. Minun ryhmäni on vaatinut komissiolta kerta kerran jälkeen tehdä varasuunnitelman, suunnitelma B, jotta Pakistanin väestölle jälleenrakentamisessa voitaisiin antaa apua. Vaihtoehtoratkaisu ei koskaan ehdotettu, esitetty. Ehkäpä komissio on avuton, koska kun EU-neuvostossa on vastustusta, te tietysti tunnette sen hyvin ja muuten näyttää siltä, että EU on, VTO-neuvottelut otettaisiin verukkeeksi tässä. Tiesittehän te kuitenkin, kuten mekin, kuten varmaan jotkut Saksan muiden jäsenvaltioiden ulkoministerit tästä, koska kauppahelpotus, tullietuuksien myöntäminen etanolille, etanolille esimerkiksi, niin aiheuttaisi ongelmia. Bangladesh on ottanut asian esille Ja siinä on kyse tärkeistä YK ja ILON työntekijöiden näköksiä koskevista sopimuksista. Emme me voi odottaa myöntämistä, jos sitten Pakistania autetaan Bangladesin kustannuksella, joka on yksi köyhimmistä maista. Siinä vahingoitetaan itse itseämme ja Se täytyy komissiinkin ottaa huomioon. Yhteenvetoni on se, että antakaa suoraa apua Pakistanin jälleenrakentamiseen. Toimikaa suoraan mieluummin, kun ne sen menetet, hävitään neuvotteluissa. Jos se viivytellään, niin sitä maksetaan lopussa kova poliittinen hinta. Kiitoksia. EFD-ryhmän nimissä Morganti, yksi minuutti. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä mietintö on suoraan sanoen sellainen, ettei sitä voida hyväksyä. Olen tietoinen kyllä Pakistanin tulvista, ja oli aivan oikein auttaa Pakistania. Minun mielestäni Euroopan unioni on käyttänyt jo puoli miljardia euroa tätä varten. Se ei ole mitään pikkurahaa mutta tämä uusi yritys on aivan absurdi, koska myönnytykset tuli etuudet keskittyvät tekstiiliteollisuuteen, joka on tuhottu epäreilulla kilpailulla jo Euroopassa. Me emme halua luopua Euroopassa jäljellä olevasta tekstiiliteollisuudesta, vaan meidän pitäisi saada puoltoa eh, VTOlta, esimerkiksi Intialta, eh, jotka ovat hyvä, valmiita hyväksymään tämän VTOssa. Eh, tietenkin nyt odotetaan vastapalveluksena tullietuuksia EUlta ja EUn kauppapolitiikkaa sanelee nyt uuskolonialismi. Minä toivon, että tämä hylätään tämä ehdotus. Seuraavaksi eh, sitoutumattomat eh, Mölsä. 2010 tapahtui Pakistanista tulvan kautta se, mitä ei terrorismin kautta ole saatu aikaan. EU antaa tietysti eh, suoraakin apua, mutta nyt se saa myös erityisen etuuden. Mutta kuitenkin tulleituuden myöntämisellä ei voida estää fundamentalistien esimarssia. Pakistanissa, joka on myös ydinvoimavaltio, ei pidä sellaisen illuusion antautua. Yhdysvallat likvidoi Bin Ladenin, niin sitä on tullut esille monia kiperiä kysymyksiä. Alkaiden johtajaa tietysti etsittiin kansainvälisellä etsintäkuulutuksella. Oli sitten Pakistanin tietoinen siitä tai ei, niin se ei muuta sitä, että tässä on Pakistanin suvereniteettia loukattu. Oikeusvaltion periaatteita ei kunnioitettu. No, tällaiset massamurhajat pitäisi saada oikeusistuimen eteen, eikä sum, heitä surmata summittaisesti. Tämä τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο Kiitoksia. Seuraavaksi yksittäiset puhujat. Ensiksi eh, edustaja Rangel. Tor. Kiitoksia puhemies komission esittelijä. Ensin haluaisin onnitella EPPn kollegaa Mario Davidia, joka ei tänä iltapäivänä voinut tulla tänne. Haluaisin kuitenkin sanoa, että me olemme aina sanoneet, että kun tuetaan tulvan uhreja Pakistanissa. Tämä oli aivan välttämätöntä eettisesti, siksi me vahvasti tuimme kaikkia toimenpiteitä, joihin ryhdyttiin humanitaarisen avun muodossa. Itse asiassa meistä pitäisi edelleenkin pyrkiä auttamaan, että tilanne vakautuisi kaikkien miljoonien ihmisten kohdalla, joita tämä koski. Mutta se, mitä emme voi kuitenkaan hyväksyä, on, että EUn kaupapolitiikkaa nyt pidetäänkin sopivana välineenä humanitaarisessa avussa, koska tästä syntyy varsin valitettavia seuraamuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että EU, erityisesti mitä tulee eteläisiin maihin, joissa tekstiiliteollisuus on yleistä ja tämä on, tilanne on heikintynyt erityisesti talouskriisin aikana. Tämä on huono asia myös VTOn kannalta se, että avataan kaikkein, avautuu kaikkein suurin kauppablokki EUn, anteeksi, pa- Pakistanin teollisuudelle, niin tämä aiheuttaa valtaisia epätasapainotekijöitä, eikä ole mikään sattuma, että maa on huonossa tilanteessa. Kun ajatellaan tällaista tilannetta, ehdotus ja myös on käyty vaikeita neuvotteluja 12 kuukautta. Olemme koittaneet tehdä mahdollisimman monia rakentavia ehdotuksia. Kuitenkin loppujen lopuksi kaiken jälkeen olemme ikävä kyllä siinä tilanteessa, että tuemme niitä tarkistuksia, jotka pääasiassa tuhoavat koko asetusehdotuksen tässä muodossaan. Ei tässä ole kyse siitä, etteikö meillä olisi solidarisuutta Pakistania kohtaan, mutta olemme sitä mieltä, että humanitaarista apua pitäisi antaa oikealla tavalla. Edustaja Andres Barea, äh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia äh, puhemies. Äh, tämä mietintö ottaa esiin sellaiset toimet, joihin ryhdytään esimerkiksi VTOn puitteissa. Ja tässä Poiketaan kuitenkin Geneven sopimuksesta. Meidän mielestämme voidaan poikkeuksellisesti antaa tullietuuksia, mutta pitää ottaa huomioon myös Euroopan teollisuus ja tekstiiliteollisuuden ominaislaatu. Esimerkiksi Espanjassa tällä alalla kärsitään kriisin seurauksista, mutta tämän mietinnön avulla eh, voidaan nähdä ehkä VTOn puitteissa eh, ei voida toimia niin nopeasti kuin pitäisi. Ja meidän pitää kyllä auttaa Pakistania, mutta ei välttämättä tällä ehdotuksella, koska sillä on omat vaikutuksensa myös herkään teollisuuden alaan ja saattaa olla, että tässä ei toimittaisi eh, sen mukaisesti kuin alun perin ajateltiin VTOssa. Niinpä olemme sitä mieltä, että emme voi hyväksyä tätä ehdotusta ja eh, äänestämme sitä vastaan. Kirjus Ferreira, Edustaja Ferreira, puolitoista minuuttia. esta proposta de regulamento estamos... Um- Puhemies, tällä asetusluonnoksella jälleen kerran joudumme varsin ikävään tekopyhään toimintaan, tai komissio harjoittaa. Tekopyhä tässä on se, että humanitaariseen apuun viedään asioita, jotka puhtaasti kuuluvat kauppapolitiikkaan, kahdenkeskeiseen sellaiseen, joten tässä käytetään luonnon katastrofia, joka iski Pakistaniin tekosyynä ja puoletaan tiettyjen yritysryhmittymien etuja joissakin jäsenvaltioissa. Nyt pyritään sitten auttamaan Pakistania ehkä jossain toisessa vaiheessa muuta maata, mutta ajatuksena on kuitenkin meitä kauppaetuuksia, jotka kuitenkin auttavat tuojia täällä Euroopassa. Nyt tässä on käsissä yritys tehdä tästä hiukan helpompi asia ymmärtää on niitä suojelausekkeita, vaikka tämä nyt tähän. Tässä kuitenkin myönnetään, että Tämä kaikki tulee vaikuttamaan negatiivisesti eurooppalaisen tekstiteollisuuden. Se on nyt jo kärsinyt maailmankaupan vapauttamisesta. Tätä harjoitetaan kuitenkin alueella, jossa on suurta työttömyyttä ja köyhyyttä, ja tästä tulee vieläkin pahempaa tätä kautta nyt, kun kyseessä on vaikka maa, kuten Portugal, joka on läpikäymässä erittäin vakavaa kriisiä ja tilanne saattaa vielä pahentua, jos IMF puuttuu laittomasti asiaan tavallaan. Portugali parlamentissaan hyväksynyt yksimielisesti päätöslauselman näitä kauppaetuuksia vastaan. Me tarvitsemme toimenpiteitä, joilla voimme suojella eurooppalaista tekstiiliteollisuutta ja siihen liittyviä työpaikkoja. Ja komissiosta ei pitäisi tällaisia asioita tulla esiin edes. Seuraavaksi edustaja Bizotta. Hyvät kollegat, tänä iltana puhutaan asetuksesta, jossa, joka on huono Euroopalle ja sen kansalaisille. Se muka osoittaa solidaarisuutta. Maat kuten Italia ja pelkästään Italia, joilla on hyvälaatuista tekstiilisteollisuutta, jota täytyy suojella vilpilliseltä kilpailulta mailta kuten Vietnam, Pakistan, Turkki. Ei ole mitään minimi takeita esimerkiksi työehdoista ja ammattiliittojen toiminnan edellytyksistä. Tuotannon siirto on huono Euroopalle näihin maihin. Emme edes tiedä, mitä VTO tästä ajattelee. Mutta tällä hetkellä Eurooppa näyttää olevan täysin sitoutunut sellaiseen, joka on täysin sen omien kansalaisten intressejä vastaan ja yhtä sen korkealaatuista teollisuutta vastaan. Toivon mukavasti, että tämä epäonnistuu. Ja Edustaja Papastamkos, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Totta kai tuen humanitaarista apua niin pitkälle kuin mahdollista. Ymmärrän kyllä komission ajattelun, kun se haluaa tarjota yksipuolisia tulietuuksia ja siinä muodossa tukea, mutta en ole samaa mieltä komission kanssa tästä ehdotuksesta, koska sen mukaan taakan kantavat kaksi EUn teollisuuden alaa, tekstiiliteollisuus ja bioetanoli. Ottaisin esiin tässä, että EUn tekstiiliteollisuus on kärsinyt viime vuosina eh, VTOn kaupan vapauttamisen myötä. Minä olin Kreikassa kansanedustajana Nausan alueella ja tällä alueella on yksi korkeimmista työttömyysasteista Euroopassa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että tekstiiliteollisuus on kärsinyt globalisaatiosta. Mitä tulee bioetanoliin, painottaisin vielä sitä, että tähän EU-teollisuuden alaan on investointu paljon. Meidän täytyy katsoa, että kaksi, nämä kaksi sektoria Pakistanissa ovat aivan erityisen kilpailukykyisiä. Ja nämä tullietuudet, joista puhutaan, niitä ei ole ehdollistettu, ehdollistettu mitenkään. Ja näin kuitenkin olisi, jos Pakistanille annettaisiin GSP-status. Minu, minä kysyisin vielä, hyödyttävätkö nämä tulietuudet niitä alueita, joissa on kärsitty tulvista nyt pitää olla tietoinen hyvästä tahdostani, mutta meidän pitää tehdä myönnytyksiä muille tuotteille. Minkä tähden juuri tekstiiliteollisuus, minkä tähden ei muille tuotteille. Silloin auttaisimme edelleenkin tulvan uhreja Pakistanissa. Ja jos näin teemme, meidän täytyy varmistua siitä, että meillä on tietty määrä aikaraja tässä ja tarvitsemme myös suojalausekkeet. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Lange. Kiitoksia puhemies komissiossa. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy ottaa Pakistanin ihmisiä, mutta uskon, että tämä väline komission jota ehdotatte on väärä kolmesta syystä. Ensinnäkin ei voida osoittaa, että tullietuudet tulevat niiden hyödyksi, joita tulva koskee. Päinvastoin voi jopa todeta, että tekstiiliteollisuus Pakistanissa on eri alueilla sijoittunut ja viime vuosina myös enenevässä määrin. Ne, ne eivät ole reaalisesti kosketettuina. Ja sinne, jos annetaan tullietuuksia, jos halutaan varmistaa, että ne ihmiset, joita tulva koskee, niin ei se minusta ole johdonmukaista. Toinen kohta. En voi ymmärtää sitä, että kun puhutaan maasta, joka, kun puhutaan GSP plus vaatimuksista ympäristö, ympäristön sosiaalisten asioiden osalta, ei niitä vastaa. Ja sitten muut maat, kuten Bangladesh, jotka täyttävät nämä, niin heillä annetaan sitten viesti, että periaatteessa teidän pyrkimyksemme ei niitä toivotakaan. Tämähän menee ihan toisin. Ja kolmas argumentti. Tämä ei ole solidaarinen lähestymistapa, koska tämä rasite Euroopassa asettuu yksipuolisesti tietyille sektoreille ja tietyille maille. Jos meidän pitää jotain tehdä, niin se pitää tehdä solidaarisesti, niin että kaikki maat, kaikki ovat mukana, ja se tarkoittaa, että tarvitsemme suoraa apua tulvan uhreille. Se oli se oikea tapa. Kiitoksia huomista. Kiitoksia. Edustaja Salerski, kaksi minuuttia. Panie Puhemies, myötätunnolla täytyy ajatella kaikkia katastrofin uhreja. Sen vuoksi on hyvä, että EU heti lähti humanitaarisen avun antamiseen. Pakistanin tulevaisuus on ratkaiseva maailmalle ja Euroopalle. Se on tärkeä maa ja se ajatellaan terrorismin torjunnan kontekstia. Se on myös maa, joka on lähde olennaiselle muutolle EU-hun. Valitettavasti tähän mennessä EU ei ole esittänyt poliittista konseptia Pakistanin suhteen. Tuljetuksien ehdotus ei realisoi mitään tavoitetta. Komissio ei ole pystynyt vakuuttamaan sen käytön tarpeellisuudesta. Ainakaan näin ei tullut esille ulkomaankaupavaliokunnan kokouksissa. Se ei vaikuta maan kehittymiseen, se ei anna apua suoraan tulvan uhreille. EUlla on monia intressejä Pakistanin suhteen. Ensinnäkin terrorismin torjunta, toiseksi talouskasvu siinä maassa, jossa, jonka perustana pitäisi olla, kuten kaikkialla, oikeusvaltion kunnioittaminen. Sen vuoksi ehdotus, joka ei realisoi tavoitteita kunnolla, niin sen sijaan tarvitaan vakava, laaja-alainen yhteistyö ja avun, avun antaminen taloudessa, jolla pitäisi olla ehdollinen luonne. Pakistan jos haluaa syventää yhteistyötä, niin kanssa sen pitäisi osoittaa, että se reaalisesti tekee yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja edistää oikeusvaltiota. Sitten laajalla apuohjelmalla on järkeä niin, ettei rajoiteta sitä yhteen tai kahteen talouden sektoriin tämä komission ehdotus ei oikeastaan ratkaise mitään sen vuoksi. Mielestäni se pitäisi hylätä ja vetoan rovasto niin, että hän ehdottaisi uudelleen harkitun ehdollisen käsitteen yhteistyöstä Pakistanin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Martin puolitoista minuuttia. No Kiitoksia puhemies. Nyt on kuin kahdeksan kuukautta siitä, kun neuvosto ehdotti järkeviä toimenpiteitä, joilla voitaisiin auttaa Pakistania tuhoisen tulvien jälkeen. Minä pahoittelen sitä kahdeksan kuukautta tämän jälkeen vieläkin tästä vain puhumme, eikä tote, emmekä toteuta apua. Nyt pitää kysyä, miksi tarvitsemme tätä. On ero avun ja sen välillä, mitä tässä kauppapaketissa on apu, tietenkin erittäin tärkeä Pakistanille, mutta ajatus kauppapaketista, jonka, joka on kannustimena yritykset, jotka voisivat aloittaa uudelleen investoinnin teollisuuden aloihin, niin tämä tavallaan pyyhki tämä kaikki pyy, pyyhkiytyi pois ja ei ole totta, että tekstiiliteollisuus ei tästä kärsinyt tästä tulvista. Suuri osa tukipaketeista tekstiilialueelle löytyy juuri tältä alueelta – Tämä olisi antanut kannustimen uudelleen rakentaa tekstiiliseollisuutta ja näin oltaisiin voitu osoittaa, että markkinoita löytyisi myös heidän tuotteillaan. Ikävä kyllä, meidän reaktiomme on ollut varsin niukka. Minä kyllä voin tukea sellaista ajatusta, ajatusta että on näitä suojalausekkeita, mutta jos tämä tehdään vuoden ajan, on parempi olla tekemättä yhtään mitään, koska yksi vuosi ei anna tilaa investoinneille tarvittavassa määrin. Myös pahoittelen sitä, että Intia on ollut vähemmän kuin auttavainen VTO-yhteyksissä, mutta minä toivon, niin kuin herra Rinaldi Modi sanoi, että niin sanottu kriketti diplomatia johtaa tuloksiin ja Intia tunnustaa sekä humanitaarista perusteella että turvallisuuden kannalta, että on tärkeää auttaa Pakistania luomaan työpaikkoja ja investoimaan tulevaisuuteen. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Siinä neljä puhujaa. Ensin Rova Zabowska. Vidím, že na tejto téme je naša... Kiitoksia puhemies. Tämä on selvästi sellainen asia, joka jakaa mielipiteet parlamentissa. Minun on sanottava, että huolimatta siitä, mitä olen kuullut, minä olen neuvoston kanssa samaa mieltä. Minun täytyy painottaa sitä, että tämä on välitön humanitaarinen tuki tällaisessa tilanteessa, joka vallitsee eh, Pakistanissa. Meidän täytyy auttaa parhaan kykymme mukaan ja siitä syystä olen tyytyväinen siihen, että tulliesteet poistetaan. Tämä on ainoastaan väliaikainen toimenpide ja olen varma siitä, että tämä vaihe auttaa eh, eteenpäin ja ehkä me opimme tästä sen, että tämä on hyödyllinen lähestymistapa ja ehkä me eh, siinä tapauksessa voisimme eh, suuntaa uudestaan eh, kehitysapua, ehkä mieluumminkin Kiinan kuin Pakistan. Edustaja Tsutas. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus unii din colegii noștri, ați observat... Kiitoksia, puhemies Kiitoksia puhemies. Niin kuin jotkut ovat sanoneet, niin nämä kaup- erityiset tullietuus järjestelyt eivät olisi par- paras ratkaisu auttaa tulvien uhreja, koska kauppa ei ole sopiva väline reagoida tällaisen hätätilanteeseen. Olen samaa mieltä siitä, että on mahdollista myöntää että kauppaetuudet eivät suoraan auta tulvasta, uhreja, mutta toisenlaiset toimet voisivat mahdollistaa sen, että talous siellä voisi kehittyä. Humanitaarinen apu ja kansainvälinen kauppa eivät ole täysin vastakkaisia kanaloita. Voitaisiin puhua tietynlaista täydentävyydestä eurooppalaisen politiikan välillä ja kauppaetuisuuksien välillä, jota myönnetään kehitysmaille. Tässä ei toimita pelkästään kauppaan liittyvistä käytännön syistä, vaan haluaisimme myös osoittaa solidaarisuutta näitä valtioita kohtaan. Kiitoksia. Edustaja Tanak. Viime eh, kesän eh, tulvakuvat Pakistanista olivat eh, järkyttäviä ja nyt halutaan auttaa pakistanilaisia tämän järkyttävän katastrofin jälkeen. Joka tapauksessa tullietuudet ovat ristiriitainen toimenpide sekä Pakistanissa että alueella. Nyt eh, Osama Bin Ladenin eh, surma on osoittanut, eh, että Pakistan suhtautuu kahtalaisesti terrorismin torjuntaan, joten henkilökohtaisesti minua huolestuttaa se, että nämä tullietuudet palkitsevat Pakistanin hallitusta siitä, että se oli niin toimeton tässä asiassa. Myös myös eh, Saattaa olla, että eh, tässä eh, monet joutuvat kärsimään epäreilusta kilpailusta. Minä tietenkin hyväksyn tämän toimenpiteen tavoitteena ja meidän täytyy huomioida kaikki ne seikat, joita olen esittänyt tässä. Obermann, yksi minuutti. Danke, Herr Präsident. Herr Kommissar. Kiitos, puhemies. Komission jäsen. Tämä ehdotettu ehdotus on isku tekstiiliteollisuutta vastaan Euroopassa, mutta humanitaarinen aspekti peliin. Tulietuuksissa täytyy, ne täytyy yhdistää ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ajattelen kristittyjen naisten oikeuksia. Jos joku siellä Muhammed, Muhammedia loukkaa, niin tulee kuolemantuomio. Argumentti siis, että jos annetaan kauppaetuuksia, siellä vietäisiin hyvinvointia eteenpäin ja radikalismia estettäisiin niin siihen, että ehkä usko itsekään. Kiitoksia. Uh, Jean, no one had you down for catch the eye. Niin, äh, te ette ollut täällä äh, listalla. Äh, nyt voitte luvata, että nostatte käden etukäteen, Jean. Olkaa hyvä, Rova Lambert. President, speakers, chair. Kiitoksia, puhemies. Valtuuskunnan puheenjohtaja, joka käsittelee Pakistanin kysymyksen, niin täytyy sanoa, että olemme kuulleet varsinaisen krokotiilin kyynel puheenvuoroja, kun ihmiset ilmaisivat näkemyksiä jotka ovat 180 astetta siitä, mitä he yleensä täällä puhuvat. Kun me puhumme, puhumme tästä asiasta aikaisemmin, juuri tässä samassa salissa, komissio vakuutti meille, että asiat on kunnolla arvioitu niin, että eivät ne törmää EUn vientietujen kanssa yhtään. Onko tässä joku muuttunut? Me olemme kysyneet, miksi kun saa tekstilit Pakistanista, no koska se on suori vientiala heille, ei voi odottaa, että keksivät yhtäkkiä jotakin muuta muutamassa kuukaudessa Mekin epäilimme tätä, miten se vaikuttaisi tulva-alueella. Otimme tämän esille, kun olimme vierailulla Pakistanissa ja kuulimme suoraan siellä parlamentin jäseniltä, että tämä olisi hyväksi teollisuudelle heidän omissa vaalipiireissään, joten minun mielestäni meidän todellakin pitäisi pohtia, minkälaisen viestin lähetämme, jos emme tätä toimenpidettä tue. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen De Hucht. Thank you, uh, Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi, että minä en ollut täällä keskustelun aluksi läsnä, mutta eh, tulin vasta Brysselistä koneella. Ja te olitte etuajassa. Se on tietenkin kiitettävää, mutta se johti siihen, että minä olen nyt vähän myöhässä. Minä eh, huomioin eh, kaikki nämä puheenvuorot, joita tästä mietinnöstä on esitetty. Minä haluaisin puuttua tässä pariin seikkaan. Ensinnäkin me emme eh, keskustele FTAsta. Vaikuttaa siltä, että Monet, monet pitävät olettamuksena, että tämä on sen tyyppinen toimenpide. Esimerkiksi sosiaalinen ehdollisuus, kestävyys. Meidän ei pidä katsoa näitä seikkoja täällä, koska tässä kyseessä on toimenpide aivan selvästi sellainen, joka rajoit, on aika rajoitteinen. Me emme keskustele myöskään GSPstä, me puhumme siitä lähitulevaisuudessa. E, voimme puhua siitä, mitkä maat voidaan ottaa mukaan ja mitkä eivät. Tämä on komission ehdotus, joka liittyy nimenomaan Pakistanin tulviin ja aikaraja on kaksi vuotta ja sitä saatetaan vielä jatkaa vuodella, mutta e, ehdotus, että se äh, rajattaisiin vuoteen, niin minun mielestäni siinä ei ole paljonkaan järkeä. Ja ehdottaisin, että sitä vastaan äänestetään. Minkä tähden me emme vielä tulleet johtopäätöksiin? Minkä tähden ei käytetty argumenttia äh, siitä, että äh, tulvasta on jo vuosi? Siitä syystä, että me otimme välittömästi käyttöön tämän tullin hallituksien toimenpiteen, mutta meillä oli vakavia ongelmia naapurien, Pakistanin, Pakistanin naapurimaiden kanssa ja yritimme löytää ratkaisun tähän. Mielestäni olemme menneet oikeaan suuntaan ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia on sen suhteen, mitä äskettäin on tapahtunut Pakistanissa. Meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu VTOssa ja siellä voidaan asiasta päättää ainoastaan yksimielisesti. Me emme voi pakottaa VTOta siihen. Meidän täytyy yrittää parhaamme, jotta saamme asian läpi. Haluaisin sanoa senkin vielä, niin minä en puhu tässä niin kuin edelliset puhujat puhuivat krokotiilikyyneleistä, tekopyhyydestä. Ei minun tarvitse tällaisia mainita, mutta sanoisin aivan neutraalisti, että se, mitä tänään sanottiin, se ei ole kovinkaan johdonmukaisesti, johdonmukaista suhteen, suhteessa siihen, mitä on aikaisemmin sanottu. Tässä on nyt aikaa kulunut, emmekä vielä saaneet aikaan sitä, että ne olisi saatu tullietuudet voimaan tässä otettiin esiin se väestö, joka on kärsinyt, kärsinyt tulvista ja humanitaarinen apu. Sitähän on annettu 480 miljoonaa euroa. Nämä argumentit eivät ole muuttuneet, enkä minä näe sitä, että yhtäkkiä lähdettäisiin aivan toiseen suuntaan. Me olemme huomioineet ne ongelmat, joita voi koitua Euroopan tekstiiliteollisuudelle – ja meillä on suojalauseke, jota on ehdotettu. Ja se on mielestäni riittävä. E, ja sen avulla voidaan puuttua näihin mahdollisiin ongelmiin. Tämä on mielestäni melko selvää. Ne ollaan joko puolesta tai vastaan. Komissio puoltaa asiaa ja tämä on sekä Pakistanin taloudellisen kehityksen että turvallisuuskysymysten kannalta olennaista ne liittyvät tietenkin Pakistaniin. Ja Euroopan parlamentilta olisi suuri virhe, jos ei nyt suhtautuisi vastuullisesti ja olisi tämän kannalla. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja sitten viimeinen puhuja, edustaja Moreira esittelijänä. Puhemies, tervetuloa komission jäsen de Gucht vaikkakin vähän myöhässä ja ymmärrämme syynne. Mutta vielä on aika antaa lopullinen kantanne. Sattumanvaraisena esittelijänä omaa tahtoni vastaan, niin silti muutama kommentti. Keskustelu on osoittanut, että on paljon erilaisia mielipiteitä, eriäviä mielipiteitä, ei pelkästään valiokunnassa tästä mietinnöstä. Toiseksi komission ehdotus on sellainen, että se ei vakuuta valiokuntaa. No kaksi vi- sitten loppuun vielä kommenttia. Siis tässä tarvitaan poikkeus VTOlta, ja sen vuoksi oikeastaan äänestämme se jostain sellaisesta, joka saattaa osoittautua turhaksi poikkeuksen puuttumisen vuoksi. Sen, siitä huolimatta on, olemme vieneet asiaa eteenpäin, olemme ottaneet huomioon kaikki muutokset, joita komissiolta on tullut. Komissiollahan on monopoli lakialoitteissa, se on siis eh, esittänyt ehdotuksensa Mutta sitten neuvosto tuli kuvan mukaan ja e- esitti ehdotuksen, joka on jälleen erilainen kuin komission alkuperäinen ehdotus. Kansainvälisen kaupan valiokunta ei tehnyt näistä ristiriitaisuuksista estettä keskustelulle ja äänestämiselle. Se otti mukaan kaikki muutoksia, joita tuli sekä neuvostolta että komissiolta. Kiitoksia päätämme keskustelun tästä. Äänestys käydään huomenna puolilta päivin. Seuraava esityslistakohta on suullinen kysymys komissiolle koskien